I have some, several announcements to make and... No niin, no jatketaanpa kokousta. Tässä on vähän ilmoitusasioita. Just in time for 10.15 for votes. Äh, niin, 10.15 meillä on sitten äänestykset. No niin, ensinnäkin esityslistasta kohtaan viisi äh, palaute ähm, näistä äh, toimintavälistä neuvotteluista. Me lisäämme yhden kohdan pepseistä. Jos teitä kukaan, kukaan ei vastusta, niin sitten lisäämme tämän tähän esityslista asiakirjoista. Löydätte myöskin löydätte myöskin asiakirjan, joka liittyy meidän matkaamme. Commitments in view of the COP24 in Katowice. Niin, liittyen Katowicen kokoukseen, Envin valiokunnan kokous 10. tammikuuta, aamu- ja iltapäiväkokous perutaan ja sitten meillä on ylimääräinen kokous Agrin ja Itren kanssa metsistä ja sinne osallistuu komission jäsen Hogan ja se järjestetään Strasbourgissa maanantaina 14. tammikuuta kello seitsemän illalla. Tänään meillä on 20 kieltä tulkkausta varten ja tämä kokousasiakirja löytyy sähköisenä ja kokous lähetetään suoratoistana. Löydätte myös täältä pöytäkirjan kokouksesta, joka järjestettiin 25. päivä lokakuuta. Jos ei vastustusta ole kokouksen loppuun mennessä, niin sitten pöytäkirja pidetään hyväksyttynä. Sitten toimielinten välisistä sopimuksista. Minulla on neljä asiaa sanottavana. Ensinnäkin näistä alkoholijuomien merkinnöistä. Neljäs kolmas kolmikantaneuvottelu järjestettiin 27. marraskuuta ja paljon työn jälkeen olen iloinen voidessani sanoa teille, että olemme päässeet väliaikaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen kaikista poliittista kysymyksistä tässä ehdotuksessa. Keskustelu oli, keskittyi näin kolmeen pakettiin, jotka olivat jäljellä ja meillä on nyt sopimus, josta äänestämme 22. tammikuuta valiokunnassamme ja 10. joulukuuta maatalouden erityisvaliokunnassa. Uudet määräykset ilmoitetaan VTOn tekniselle komitealle kaupan esteistä, jossa on kahden kuukauden tarkasteluaika. Sitten me muovi asia. Meillä oli toinen kolmikantaneuvottelu 28. marraskuuta. Päästiin väliaikaisen yhteisymmärrykseen artikloista 1 ja 10 ja useista määritelmistä. Puheenjohtaja valtio korosti, että se on liikkunut kohti parlamenttia, kun on kyse tupakan suodattamisesta, juomapullojen kierrätyksestä, kalastusvälineistöstä ja polystyreenituotteista, jotta voitaisiin helpottaa keskustelua. Parlamentti esitti kompromissiluonnoksia viiteen artiklaan, mukaan lukien markkinarajoitukset ja kulutusta vähentävät toimenpiteet erityistä edistystä tapahtui ähm, markkinarajoitusartiklassa ja liitteessä B, jossa neuvosto ja parlamentti sopivat laajentaa tuoteluokittelua ja että äh, tietty polystyreeni kiellettäisiin ja lisäsivät äh, myös oksohajoavat tuotteet äh, kiellettävien tuotteiden listalle ja hyväksyivät poikkeukset, e, joita pyysivät sekä parlamentti että neuvosto, ja e, kiellettiin myös sataprosenttisesti muovista valmistetut mukit. Sitten ajoneuvot ja pakettiautot. Meillä oli kolmas kolmikantaneuvottelu, järjestettiin 4. joulukuuta, eli tiistaina. Useampi kysymys väliaikaisesti päätettiin, kuten VLTP, eh, mitattu autojen ja pakettiautojen merkinnät, eh, artikla 1, ala N1, ajoneuvot, artikla 2, eh, pienten markkinoiden poikkeus, joka pidennetään vuoteen 2028, samoin kuin jotkut johdantaansa viitteet ympäristöstä. Me vaihdoimme ehdotuksia ja vastaehdotuksia polttoaineen kulutusmittareista ja sopivasta siirtymävaiheesta, elinkaarianalyysistä ja ekoinnovaatiosta muun muassa. Näistä aiheista siis keskusteltiin, mutta yhteisymmärrykseen ei päästy. Pääkysymykset tavoitteista ja nollapäästö ja alhaisen päästön tason ajoneuvojen kannustimista. Kaksi yhteisläntistä ovat hyvin vielä kaukana toisistaan ja siksi päätimme, että järjestämme uuden kolmikantakeskustelun maanantaina Strasbourgissa. Se todennäköisesti alkaa yhdeksältä illalla. Ja sitten viimeinen asia, josta minun on kertava te- erottava teille, ovat popsit eli pysyvät orgaaniset yhdisteet. Tämäkin äh, pidettiin 4. joulukuuta tämä kolmikantaneuvottelu. Äh, koko tekstiä keskusteltiin ja monista poliittisista kysymyksistä päästiin yhteisymmärrykseen, kuten siis ekan uudet tavoitteet ja tehtävät, mutta äh, välineet liittyen liitteiden muuttamisensa. Neuvosto ehdottaa, että delegoidut säädökset korvataan tavanomaisella lainsäätämisjärjestyksellä liitteissä 1 ja 2 ja se, että poistetaan rajoitukset liitteissä 4 ja 5 ja hyväksytään nuo arvot täytäntöönpanoasetuksilla olivat asioita, joista ei päästy yhteisymmärrykseen. Parlamentin neuvottelutiimi oli huolissaan ja tyytymätön neuvoston lähestymistapaan. Ja myös komissio oli huolissaan ja noin yleisesti ottaen tuki parlamentin kantaa tässä asiassa. Tämän takia parlamentin neuvottelutiimi ilmaisi, että se on valmis järjestämään toinen, toisen kolmikantakeskustelun, mahdollisesti viimeisen kolmikantakeskustelun 18. joulukuuta, mikäli neuvosto on valmis ja joustava Ähm, muuttamaan mandaattiaan tässä asiassa ja useat asiat välitettiin tekniselle tasolle. Tähän päättyi tämän asian käsittely ja nyt voimme mennä koneäänestykseen. Ja toivottavasti olette valmistelleet äänestyslistanne ja menemme käsittelemään äänestystä lausunto luonnoksesta, joka liittyy asetukseen, joka koskee eläinten suojelua kuljetuksen aikana Euroopan unionissa ja Euroopan unionin ulkopuolella. Amendment one, who is in... Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Confusing me because he's green and he stays there. Mr. Javor, can you come here? Onkohan Javor paikalla? Yeah, because you're uh, <laughs> confusing me. <laughs> Niin, meni tässä vähän sekaisin. Kiitoksia vain. Now, compromise. No, no, no, I uh, upgrade him. I ask him. Minähän äh, nostin hänet ikään kuin ylemmälle sijalle. Tässä ei mitään ongelmaa. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tarkistetaan tarkistus 15. And it's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjiä tarkistetaan. Is open. And it's closed. And äänestys päättyy. 26. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Open the time. Mm. <laughs> And it is uh, closed. Äänestys päättyy hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 66 tarkistetaanko? Selvä. 64 tarkistetaanko? Äänestys alkaa. hylätty. 66 favor. puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sataan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää. Kädet eivät nousseet, eli toimitetaan tämä koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Niin. Äänestyskorttini on matkalla puheenjohtaja. Äänestättekö puolesta tai vastaan? Puolesta. Hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää nylätty 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 156 puolesta vastaan tyhjää vihreät hyväksytty, 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys toimitetaan koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt siirrymme äänestämään lausuntoluonnoksesta, joka liittyy sisämarkkinaohjelman perustamiseen, yritysten kilpailukyky, pk-yritykset mukaan lukien eurooppalaiset tilastot ja niin edelleen. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 84 niin tässä äänestetään siis useammasta tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. EFDD. Tarkistetaanpa tuo 93. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 97 puolesta vastaan on tyhjää. Kannattaako koko ALDE? No sitten se on hyväksytty 98 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 99 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 101 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. kymmenen puolesta vasta tyhjää hyväksytty. 103 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää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 hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kohdalta 21 osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. hyväksytty. 20. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. ECR hyväksytty. Tarkistetaan kuitenkin varmuuden vuoksi. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää Kolmekymmentäkuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kohta kohdalta 61 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys toimitetaan koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätöslauselmaesityksestä, joka liittyy eurooppalaiseen vihreämpien kaupunkien teemavuoteen. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 71 puolesta vastaan tyhjää. Vihreät puolestako? Anteeksi, tarkistetaanpa tämä 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 77 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 82 puolesta vastaan tarkistetaan. And is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 31 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Äänestämme 30 lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä. Vastustiko SND? Puolusti. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyvä, ylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tarkistetaan. Päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Nyt vihreät sekoittavat minut ja liberaalit. Te sekoitatte toisenne. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 51 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 50 Meillä on suullinen tarkistus, kohta, tarkistukseen 56. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Sitten äänestämme 56 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59. anteeksi, 58 hylättiin, eli 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 59 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tarkistetaan. Ja äänestys päättyy. Ja hylätty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy ja hyväksytty. Ja tähän päättyivätkin äänestykset. Ei muita äänestyksiä. No niin. Nyt menemme sitten keskusteluun, mutta annan teille kaksi minuuttia aikaa päättää, oletteko lähdössä vai ette. What is, uh, what... Okay, if you wanna take your seats, the... No niin, voisitteko istuutua? Ne teistä, jotka aikovat jäädä tänne. Jos ette aio jäädä tänne, niin voitte jatkaa keskusteluja salin ulkopuolella ehkäpä. Kiitoksia oikein paljon, hyvät naiset, Okay, let's get quiet. Now. No niin. Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimat Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoitettavan strategiasuunnitelmien tukea koskevat säännöt. Esittelijä Lavia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kesäkuutarpan komissio esitteli ehdotuksen asetukseksi koskien YMPn strategiasuunnitelmia. Siinä yhdistetään kaksi nykyistä pilaria yhdeksi ainoaksi välineeksi. Komission ehdotuksessa on uusi malli, joka perustuu uusille tavoitteille. Siinä korostetaan ympäristö- ja ilmastonmuutospolitiikkaa. Näistä tavoitteista kolme kohdistuvat erityistoimiin, jotka liittyvät meidän valikunnan soveltamisalaan. Ne liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, siihen sopeutumiseen, kestävän kehityksen edistäminen ja tehokkaaseen luonnonvarojen hallinnointiin sekä biodiversiteetin ja biotalouden edistämiseen, jotta parannetaan Euroopan maatalouden ja myös se, että maatalouden kautta vastattaisiin yhteiskunnan pyyntöihin ja taattaisiin asialliset elintarvikkeet ja eläinten hyvinvointi. Kuten tiedätte, tässä asiassa olemme pyytäneet puheenjohtajan kokousta toimimaan liitännäisvaliokuntana. Meillä on tässä työjärjestyksen artikla 54 pohjana ja meillä on siis jaettu toimivaltuus tiettyissä artikkeloissa ja nyt pyytäisinkin, että kiinnitettäisiin huomioon niihin asioihin, jotka kuuluvat tämän valiokunnan sovel- mm, toimivaltuuksiin. Ja näistä olen itsekin puhunut. Ennen kuin menen varsinaisesti asiaan, haluaisin vielä puhua tästä artiklasta 54. Periaatteessa se antaa meille jaetun toimivaltuuden, mutta itse asiassa maatalousvaliokunta ei ole sitä meille myöntänyt. Emme ole olleet mukana eikä meitä kutsuttu valiokunnan kuulemistilaisuuksiin eikä työpajoihin. Me emme ole saaneet minkäänlaista roolia, kun on määritelty ja löyty lukkoon aikataulu. Kuitenkin artiklan 54 mukaan sieltä olisi pitänyt yhdessä sopia. Olemme saaneet epävirallisesti tiedon heidän päätöksensä jälkeen. Tietenkin on tämä tässä tuotava nyt esille Koordinaattorien tapaamisen jälkeen kirjoitimme maatalousvaliokunnan puheenjohtajana ja puheenjohtajakokoukselle ja tiedotimme tästä tilanteesta. Nyt tästä sisä, sisällöstä. Tällä vaalikaudella on toki tehty tiettyjä muutoksia olemassa olevaan lainsäädäntöön erityisesti niin sanotun omnibusasetuksen kautta on tehty useita muutoksia. Minun nähdäkseni se on merkinnyt lainsäädännön parantamista ja ne ovat hiljattain juuri astuneet voimaankin. Minun mielestäni yhteinen maatalouspolitiikka on historiallinen Euroopan unionin keskeinen toimintapolitiikka ja pitkän aikaan se on ollut aino, pitkän aikaa se on ollut ainoa todellinen yhteinen politiikan ala. Niin kuin täysistunnossakin on todettu, YMP on kohdennettava asiallinen riittävä määrä varoja siihen, että säilytetään tämä yhteisöllisen politiikan luonne. Siksi korostan sitä, kuinka tärkeää on, että YMPssä säilytetään riittävä rahoitus seuraavan monivuotisen kauden aikana, eikä mitään leikkauksia tule, koska se tulee heikentämään tätä toimintapolitiikkaa. Toisaalta haluaisin viitata komission uuteen ehdotukseen, joka liittyy tähän yleiseen rakenteeseen. Minä olen yksi niistä, joka on aina sanonut, että yhteisen maatalouspolitiikan on oltava ja on säilytettävä tämä yhteinen luonne. En ole ilahtunut siitä, että maatalouspolitiikkaa jaettaisiin 87 kansallisiksi politiikaksi. Periaatteessa olen yhtä mieltä subsidiariteettiperiaatteesta, mutta jos emme säilytä YMPn yhteistä luonnetta, meille tulee 27 erilaista maatalouspolitiikkaa ja näin tietenkin menetämme koko tämän yhteisen politiikan luonteen. Toisaalta ymmärrän kyllä, että, että kun eh, neuvostossa – budjetteja jaetaan, niin sitten voidaan subsidiariteetin mukaisesti strategisten suunnitelmien mukaan näitä varoja käyttää niin kuin huvittaa, niin he tietenkin sanovat, että ei, mutta me haluamme kuitenkin säilyttää parlamentissa sellaisen yhteisen maatalouspolitiikan, joka todella on yhteistä. Nyt haluaisinkin mennä näihin ehdotuksiin saman tien. Suurilta osin Nämä liittyvät niihin 52 tarkistukseen, jotka olen tehnyt. Ne koskevat ympäristönäkökohtia. En halunnut tässä mietinnössä pohdiskella yleisempiä kysymyksiä. Toki yhteistyössä muiden kollegoiden kanssa agrivaliokunnassa olen, olen esittänyt kyllä tarkistuksia Näistä 52 tarkistuksista ne liittyvät lähinnä sellaisiin artikloihin, joissa meillä on jaettu toimivalta. Erityisesti olen puuttunut kahden tavoitteen sanamuotoihin näistä yhdeksästä niin, että ne vastaisivat paremmin ovajonsa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Olen myös tästä uudesta täytäntöpanomallista puhunut että se perustuu kansallisille strategiasuunnitelmille – Olen myös esittänyt viittauksia ekojärjestelmiin ja ehdollisuuteen. Niistä kohta tarkemmin. Olen tyytyväinen tähän tehostettuun ehdollisuuteen ja tähän pakolliseen ympäristöjärjestelmään, joka on pakollinen jäsenvaltiolle, mutta vapaaehtoinen viljelijöille. Sillä voitaisiin kompensoida niitä viljelijöitä, jotka konkreettisesti edistävät ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista. Euroopan unionissa ja myös kansallisia tavoitteita. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä uudessa ehdotuksessa jätetään paljon harkintavaltaa jäsenvaltioille varojen käytössä ja e, kunnianhimon tason määrittelyssä. Tämä valitettavasti saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa meillä olisi 27 erilaista politiikkaa, erilaista kunnianhimon tasoa, ja näin menetettäisiin kokonaan tämä YMPn yhteinen henki ja sielu olisi hyvä vahvistaa tiettyjä kohtia ja lisätä perussäädöksen joitakin asioita, jotka e, perusehdotus jätti jäsenvaltioiden varaiseksi. Haluaisin näin vahvistaa yhteisöllistä luonnetta. Olen vakuuttunut tunut siitä, että tiettyä joustavuutta on syytä ollakin mukana. Se vastaa subsidiariteettiperiaatetta, mutta en usko, että meidän pitäisi antaa jäsenvaltioille mahdollisuus lähteä eri suuntiin ja kohdella viljelijöitä täysin eri tavalla samassa, samassa tehtävissä. Olen siis vahvistanut näitä YMPn yhteisiä elementtejä ja ottanut mukaan tiettyjä kohtia tähän säädökseen. Olen yhtä mieltä siitä, että tarvitaan yksinkertaistamista, mutta ei uudelleen kansallistamista. Tämä on perusperiaate. Esimerkiksi tarkistus 18, siinä todetaan, että niin siinä siis todetaan, että jäsenvaltiot määrittelevät ne toiminnat, jotka hyödyttävät ympäristöä ja ilmastoa. Minä olen muuttanut tämän niin, että komissio antaa delegoidun säädöksen, joka täydentää tätä luetteloa ja jäsenvaltiot voivat sitten valita tästä luettelosta ja ottaa, ottaa käyttöön niitä, komi, niitä käytäntöjä, jotka komissio on delegoidussa säädöksessä jo määritellyt. Näin säilytetään yhteisöllinen luonne, mutta kuitenkin jätetään valinnanvaraa jäsenvaltioille. Olen tehnyt myös tarkistuksia, joilla lisättäisiin näitä tavoitteita ja toimia, jotka kuuluvat eri alueille, ja näin vahvistetaan ympäristö puolta tässä politiikassa ja lisätään myös toimintamahdollisuuksia, jotka olisivat samanlaisia ja joita jäsenvaltiot voisivat käyttää strategisia suunnitelmissaan. Komission ehdotus on selkeästi suoritusperusteinen. Se edellyttää vahvat, vahvan pohjan ja valvonnan, joka on asianmukainen, joka, jossa valvotaan sitä, että, toim, että toimilla päästään näihin tavoitteisiin, jossa, jotka on määritelty. Meidän on siis vältettävä porsaanreijät, ja luotava vahvaa vastuuta kulujen ja tulosten osalta määrittelyistä. Joissakin kohdissa olen viitannut näihin seikkoihin, jotka ovat edellyttäneet aika lailla työtä. Omnibusasetuksen muotoilussa haluaisin välttää sen, että kaksi vuotta omnibusasetuksen voimanastamisen jälkeen uudestaan vaihdettaisiin suuntaa, koska päästiin tuolloin sopimukseen, joka joka, joka varmastikin oli parempi kuin komission ehdotus aikana. Olen tehnyt myös ehdotuksia, jotka liittyvät nuoriin ja määrärahojen siirtoon liittyvään joustoon, hallintaviranomaisten toimintaan koskien niiden jäsenvaltioita, joissa on alueellista toimintaa toimintavaltaa ja näille annetaan mahdollisuus jatkaa entiseen suuntaan. Olen myös käsitellyt tätä voimaantuloaikaa. Tämähän ei kuulu meille, mutta minun mielestäni meidänkin olisi ilmaistava oma kantamme tästä asiasta. Edellisellä kaudella toimin YMPn horisontaalisen asetuksen esittelijänä ja olimme, meillä oli paljon trilogeita tästä ottaen huomioon, että jos tämä nyt menisi hyvin, meillä olisi ensimmäisen käsittelyn äänestys täysistunnossa. Kuitenkin ne vaalit ovat kohta tulossa. Uusi komissio muodostetaan uuden parlamentin muodostamisen jälkeen. On mahdotonta aloittaa välittömästi trilogien kanssa. Ottaen huomioon myös se, kuinka paljon viimeksi trilogia tarvittiin ennen kuin saatiin aikaan näin merkittävän toimintapolitiikan määrittely, niin uskonpa, että ollaan vuodessa 2020 ennen kuin tähän päästään. En ollenkaan usko, että uusi politiikka voisi astua voimaan ensimmäinen tammikuuta 2021. Siksi olen ehdottanut, että uusi politiikka astuisi voimaan myöhemmin ja pidetään kiinni siitä, mistä säädettiin omnibusasetuksessa. Lopettelen tässä Silloin kun asiasta keskustelemme, tiedämme toki, kuinka paljon tarkistuksia tähän ehdotukseen on tullut Angrivaliokunnassa. Niitä on aikamoinen määrä. 4400 ja jotain sinne päin. Quindi, eh, Ei siis mitenkään vähän. Tämä vaikeuttaa entisestään tämän asian tietä täysistuntoon. Toivon, että 54 artiklan mukaisesti molemmat valiokunnat voisivat työstää tätä asiaa ja me voisimme todella työstää niitä asioita, joissa meillä on jaettu toimivaltuus ja voitaisiin välttää se, että agrivaliokunta jyräisi meidän kantamme. niistä on myös äänestettävä. Aikataulussa olisi myös huomioitava Angrin päätökset ja se, että meidän äänestyksemme tehdään ajoissa niin, että Agri-valiokunta voisi ottaa meidän kannanottoihimme kantaa ajoissa. Thank you very much. Now uh, I turn to the shadow rapporteurs, but I... Kiitoksia oikein paljon ja nyt käännyn sitten varjoesittelijöiden puoleen, mutta sanoisin, että ei enempää kuin kolme minuuttia. Melior. Kiitos puheenjohtaja. Yritän tosiaan puhua nyt sitten lyhyesti, mutta on minulla tässä jokunen huomio kuitenkin. Lämpimät kiitokset esittelijä Lavialle. Olen hänen arvioistaan ihan yhtä mieltä, erityisesti nämä kolme asiaa, joissa tarvitaan jatkossakin eurooppalaista politiikkaa, ei politiikan kansallistamista. Toinen huomioni, niin olen täysin samaa mieltä Lavian kanssa kaikesta siitä, mitä hän mainitsi menettelytavoista. Mekin olemme skeptisiä. Ja kolmas seikka, määrärahojen siirrot hänen ehdottamallaan tavalla. Tälle myös ST-ryhmä antaa tukensa. Muutama asia, joista tulen tekemään tai olen tehnyt myös tarkistuksia. Ensinnäkin määrärahojen sitominen. Minä tulen tekemään tarkistuksia. Näin tulisi mielestäni voida tehdä niin ensimmäisessä kuin toisessakin pilarissa. Ja ympäristövaliokunta voi varmasti panoksena tähän koko keskusteluun antaa sen, että tästä isosta potista maatalouspolitiikkapottiista tulisi sitoa ympäristötoimia varten isompi osuus. Eli minä ehdotan, että niin ensimmäisessä kuin toisessakin pilarissa 50 prosenttia varoista varataan ympäristötoimille. Tavoitteenahan tässä nyt on se, että ympäristö ja ilmasto, mutta myös sosiaalinen ulottuvuus otetaan riittävällä tavalla huomioon. Muistuttaisin tässä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista ja monista muistakin mietinnöistä, joissa todetaan, että nämä rahat täytyy käyttää kohdennetusti ennen kaikkea biodiversiteetin, ympäristön ja ilmaston puolesta. Se, että varojen irrottaminen äh, tuotantomääristä toteutuisi aivan täysin, erityisesti maito- ja lihasektorilla, tämä voisi johtaa äh, tehotuotantoon katson, että näitä toimia voitaisiin rahoittaa muualtakin ilman, että meillä täytyy olla tukien sitomista tuotantomäärin. Ja sitten vielä ehdollisuus, sitä mielestäni tulisi vahvistaa kaikki suorat tuet tulee sitoa konkreettisiin ehtoihin. ja Jäsenvaltioiden on siis huolehdittavaa siitä, että myös maanviljelijät tekevät entistä enemmän ja tehokkaammin luonnon ja ympäristön suojelemiseksi. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden käyttöä tulee selvästi vähentää kestävällä tavalla. Ajatellen esimerkiksi hedelmäpuita ja hedelmän kasvatusta. Artiklassa 6 mielestäni tarvitaan vielä tarkennusta. Sitten näistä katoista, kun ajatellaan erityisesti ympäristöjärjestöjä ja myös sitten tiedemiehiä ovat havoittaneet, että, havainneet, että tätä kautta ei, eh, eivät ympäristötoimet ole hyötyneet. Kyllä mielestäni tässäkin täytyy ottaa kolme seikkaa ehdottomasti huomioon. Ensinnäkin eh, vakuutukset työntekijöille, nuoret, eh, viljelijät ja myös sitten nämä erilaiset ekojärjestelmät, jotka mielestäni voidaan ottaa huomioon. Tarkistuksia ei tule minulta tuhansia, mutta näistä nyt mainitsemistani seikoista ST-ryhmältä on tarkistuksia tulossa. Kiitos paljon. Kiitoksia oikein paljon. Sitten edustaja Vishnievska. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin kiittää esittelijää hänen tekemästään hyvästä työstä. Halusin sanoa, että YMPn uusi rakenne herättää minussa sekalaisia tunteita. Monissa kohdin olen äh, lähellä esittelijän näkemyksiä. Äh, arvostan sitä, että enemmän toimivaltuuksia annetaan jäsenvaltioille. Tämä voisi johtaa siihen, että määrärahoja käytetään paremmin. Mutta toisaalta olen huolissani siitä, että tämä voisi johtaa äh, byrokratian lisääntymiseen, hallinnollisen äh, taakan lisääntymiseen edunsaajille ja viljelijöille. Siksi tuen esittelijän tarkistuksia, että lykätään uuden mallin käyttöönottoa. Olen myös samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi ylläpitää tähän asti äh, sovellettavaa YMPn rahoitustasoa. Olen hiukan ymmälläni uusista ympäristötavoitteista. En halua mitenkään vähätellä maaseudun, maatalouden roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta tästä syntyvä byrokratiantinen taakka voisi mielestäni rajoittaa mahdollisia myönteisiä tuloksia. Tarkoitan tässä esimerkiksi raaka-aineiden ja viljelypanoksen kestävää hallinnointia. Ympäristö tavoitteet voisivat johtaa siihen, että köyhemmät jäsenvaltiot ovat vähemmän kilpailukykyisiä markkinoillamme, koska vähemmän hyvinvoivat jäsenvaltiot niillä on vähemmän määrärahoja sopeutua sitten näihin uusiin tavoitteisiin. Joten jos meillä on tällaiset tavoitteet, niin sitten sen täytyy tarkoittaa sitä, että YMP-rahoitusta lisätään. Joten minä aion tehdä sellaisia tarkistuksia, että viljelijöiden maksut pitää tasa-arvoistaa ja pitäisi olla siirtoja pilareen välillä ja olen esittelijän kanssa eri mieltä. Hän ilmeisesti haluaa tällaisen siirtomahdollisuuden rajoittaa. Esittelijä on joissain kohdin jo kaventanut komission ehdotuksen soveltamisalaa, mutta se, että halutaan lisää indikaattoreita, kuten seitsemän artiklassa, minän, minun tarkistuksenani on tarkistuksella rajoittaa niiden indikaattorien määrää. Um. Kiitos puheenjohtaja. Tuen täysin Giovannin lausunto miet- tätä mietintöluonnosta. Aloitanpa siitä. Minun mielestäni hän on aivan oikeilla jäljillä, erityisesti koskien näitä ympäristökohtia. Ennen kuin menen tähän viherrytykseen ja meidän roolimme ytimeen tässä keskustelussa, haluaisin kysyä komissiolta jotakin. Tiedämme, että komissio on organisaatio, joka toimii rationaalisesti ja tietopohjaisesti ehdotuksissa, mutta jostain syystä maatalouskysymyksissä rationaalisuus katoaa taivaan tuuliin, eikä ehdotuksissa ole enää siitä jälkeäkään, vaan se on pelkkää politiikkaa, eikä se ole tietoon perustuvaa. Onneksi meillä on Euroopan tilintarkastustuomioistuin, joka on antanut aika tiukkoja kertomuksia, yksi huhtikuulta, toinen 7. marraskuuta, ja näissä osoitetaan, kuinka paljon rationaliteettia ehdotuksesta puuttuu. Kaksi esimerkkiä. Ensimmäisen komi- ensinnäkin komissio perustaa ehdotuksensa sille tosiasialle, että maatalousala on avainasemassa maaseudun taloudelle. Tämä ei pidä paikkaansa. 96 prosenttia maatalon, maaseudun taloudesta perustuu teollisuudelle ja palveluille. Maatalous yhdessä kalastuksen kanssa vastaa vain neljästä prosentista maaseudun taloudesta. Se ei siis ole mikään kantava voima siellä taloudessa. Toinen asia. Suoran tulotuen data perustuu ainoastaan tulolle, joka tulee tilalta itsestään. Kaikki muut kumppaneiden tulot ja muut eivät ole laskettu tähän suoraan tulotukeen. Toisin sanoen on hyvin alhaisia vi, viljelytuloja, jos kumppanilla on täysipäiväinen työ jossain muualla eikä se näy tässä perheen tuloissa, niin sitten tietenkin saadaan paljon tukea. Tämä perus syyehdotuksen perus, perustelut oikeastaan kokonaan puuttuvat tästä asiakirjasta, joten odotankin komissiolta vastauksia näihin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen esittämiin kritiikkeihin. Sitten viherryksestä. Olen aivan yhtä mieltä Johnin kanssa siitä, että Giovannin kanssa siitä, että tämä on aika vaarallista, jos tämän kansallistamisen, mikäli meillä ei ole tapoja, joilla vierustoimet näkyvät myös kansallisessa politiikassa. Mehän kaikki tiedämme, että jäsenvaltioilla on yksi, yksi etu, ajatus silloin, kun puhutaan YMPstä, ja se on se, että saadaan mahdollisimman paljon rahaa omille tiloille. Jäsenvaltioita ei kiinnosta nämä viherryttämiskriteerit, joita me täällä olemme viilanneet, ja suoraan sanottuna ei tämä parlamenttikaan ole siitä kiinnostunut. Ankarivaliokunta viime kerralla vesitti täysin kaikki viherrytysehdotukset, joita komissio esitti. Komissio on siis ainoa elin, joka toimii ympäristön edun puolesta maataloussektorilla. Ja äh, komissio on nyt jäämässä yksin äh, näiden uudelleen kansallistamisehdotusten kanssa. Minulla on siis vahva pyyntö ja se koskee sitä, että meillä olisi määrällisesti todennettavia käytä, kestävyysehdot, tavoitteita YMP-ehdotuksessa. Se on ainoa tapa, jolla voidaan taata se, että lopultakin maataloussektori hoitaa oman osuutensa kestävässä taloudessa. Kiitoksia edustaja Eikhaut, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kervenanin jälkeen on vähän vaikea aina puhua, koska minäkin tietenkin olin hyvin, olisin mielelläni lainannut tilintarkastustuomioistuinta ja pyytänyt teitä arvaamaan, että kukaas näin on sanonut, mutta nyt minun vitsiltäni meni pohja, eli kiitti vaan. Haluaisin kuitenkin nyt kuulla komissiolta, että miten komissio aikoo reagoida tilintarkastustuomioistuimen äh, aika pahasti tähän ehdotukseen osuvan Eh, kertomukseen. Eli sitten vielä mietin myös tuota vaikutusarviota, eh, kun puhutaan siitä, että esimerkiksi eh, suorista tuista ja muista ei ole tehty vaikutusarviota, jos tilanne etenisi ennallaan ja että tämä ehdotus ei tilintarkastustuomioistuimen mukaan ole ympäristön ja ilmaston kannalta hyvä. Se ei myöskään ole riittävä. Tarvitaan vihreämpää että Ei olla ilmasto- ja ympäristökunnianhimon tasolla. E, kuitenkin ehdotus ei myöskään sisällä tehokasta toimintaperusteista toimintapohjaa jäsenvaltioille. Vau, wow, aika kovaa tekstiä vihreänä varmaan, mm, tai minu, minulle voisi sanoa, että no niin, niin tuo vihreä tuolla puhuu, mutta tämä on tilintarkastustuomioistuimen huomio ja kanta. Eli te ette komissiossa ole tehneet työtänne kunnolla ja tämä meidän täytyy kyllä ottaa vakavasti täällä Euroopan parlamentissa, koska jos me haluamme olla tosissamme eh, viherryttämisen suhteen, niin meidän täytyy puuttua komissioehdotukseen. Tästä kiitän Giovannia, toki tämän nostat esiin eh, puheenvuorossasi, mutta ehdotustasi, jos tarkastelee, jos me otamme tämän asian vakavasti, niin kyllä meidän täytyy mennä hiukan pidemmälle kuin mitä sinä ehdotat. Onhan tämä hyvä alku. Mutta no niin, vihreänä minä tulen auttamaan sinua eh, Eh, ymmärtämään vielä paremmin ja kuuntelemaan vielä tarkemmin tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota kuulisin, että miten komissio aikoo reagoida ja miten komissio aikoo muuttaa ehdotustaan. Koska toki niin voitte tehdä. Neuvotteluthan alkavat. Pidättekö kiinni tästä ehdotuksestanne? Onko tämä tämä klassinen komission kanta? Tämä on meidän ehdotuksemme. Se on hyvä, sitä puolustamme. Vai otatteko vakavasti tämän vakavasti otettavan toimielimen kritiikin. Me tulemme joka tapauksessa yhdessä muiden kanssa ja luonnollisesti esittelijän kanssa pyrkimään parantamaan tätä ehdotusta ja toivomme, että tällä kertaa agrivaliokunta kerrankin sekin kuuntelee meitä sen sijaan, että ajattelisi, että tämä on viljelijöiden rahaa, ymmärtäisi, että kyse on veromaksajien rahoista ja meidän täytyy huolehtia siitä, että veromaksajien rahat käytetään hyvällä tavalla – toivon, että komissiokin tämän ymmärtää ja tätä kautta sitten tosiaan parantaa ehdotustaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Eichhout. Tähän päättyvät varjoesittelijät. Ja nyt käännymme sitten jäsenten puoleen, jotka haluavat puheenvuoron. Heitä on jonkun verran, joten äh, rajoittaisin puheajan kahteen minuuttiin. Mutta pitäkää siitä kiinni, muuten emme pysy sitten aikataulusta saa laisinkaan. Herra Dorfman ensin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä uskon, että olen samaa mieltä siitä, mitä Giovanni Lavia sanoi, että siinä työssä, mitä me teemme täällä Envissä, meidän pitäisi keskittyä siihen, mikä todella on tämän valiokunnan toimivaltuuksissa. Tämä ei koske pelkästään tätä asiaa, vaan näitä kahta muutakin Toisessahan minä olen varjoesittelijänä eh, tai olen siis eh, esittelijänä ja siinäkin meillä on vähän eh, toimivaltuusongelmia Agrin kanssa. Olen samaa mieltä siitä, että YMP pitää pysyä yhteisenä YMPnä ja tässä uudessa mallissa meidän täytyy varmistaa, että pysyy yhteinen yhteys mutta äh, kun on kyse sellaista politiikasta, josta me puhumme, nimittäin kestävyydestä, niin voi olla hyvin erilaisia tarpeita eri paikoissa Euroopan unionissa. Eli kyse on äh, YMPstä, joka on vihreämpi, äh, ympäristöä kunnioittavampi, kestävämpi, niin silloin voi olla kansallista tai jopa alueellista eh, toimivaltuutta, koska eh, maatalousolosuhteet ovat täysin erilaiset. Olen myös sitä mieltä, että viljelijät eivät mitenkään vastusta kestävyyttä päinvastoin. Ehkä meidän pitäisi sanamuotoakin hiukan muuttaa, koska usein maatalouspolitiikassa eh, annamme vähän niin kuin ymmärtää, että me annamme sinulle rahaa ja sitten rankaisuna sinun täytyy harjoittaa vähän vihreämpää maataloutta. Tämä ei ole oikea sanamuoto. Meidän pitää sanoa viljelijöille, että kestävämpi tuotanto ja korkealaatuisten maataloustuotteiden tuotanto on vain kestävän maatalouden kautta mahdollista, koska kestävyys on osa laatua. Eli meidänkin täytyy ehkä hiukan sanamuotoa muuttaa ja ottaa käyttöön sääntöjä, jotka ovat sellaisia, että kaikki voivat niitä tukea. Jotkut kollegat sanoivat, että viherryttäminen epäonnistui. Se oli alusta asti eh, eh, epäonnistunutta, koska viljelijät eivät ymmärtäneet, että se oli täysin absurdia, että kolmella toimenpiteellä jotka eh, ovat samanlaisia kaikkialla Euroopan unionissa riippumatta olosuhteista. Yritämme tehdä maa taloudesta kestävämpää. Viljelijät eivät sitä ymmärtäneet ja itse asiassa tilintarkastustuomioistuin nyt sanoi, että se oli täysi epäonnistuminen. Joten otetaan käyttöön sellaisia sääntöjä, joita kaikki voivat tukea, niin kyllä viljelijät sitten ovat meidän puolellamme. Kiitoksia, edustaja Delei. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä kollega Lavian työstä. Minulla olisi kysymys, joka koskee aikataulua. Toivon, että se ei vaaranna lausuntoja, joita meidän on tähän asiaan tehtävä. Tietenkin tuen näitä yleisiä käsitteitä, kuten voimantulo vuonna 2023 ja artikla 6 ja innovointien artikla 43, mutta sitten yleisempiä huomioita koskien tätä komission ehdotusta. Tavoitteessa 8 ja 9 on todettu, että on edistettävä työllisyyttä, kasvaa sosiaalista osallisuutta, paikallista kehitystä maaseutualueilla mukaan lukien biotaloudessa ja kestävän metsänhoidon alalla. Olen pahoillani siitä, että biotaloudesta ei ole yhtään konkreettista ehdotusta. Kyllä tämä olisi ollut aika helppo tehdä minun, minun mielestäni. Komission olisi pitänyt ymmärtää, kuinka kiireellistä on saatava, saada aikaan eurooppalainen valkoisainen suunnitelma ilman sellaista YMP tuotteissa on sellainen tilanne, että 70 prosenttia kasviproteiinista on GM-pohjaista ja sitä tuodaan Eurooppaan, emme niin kuitenkaan tällaista haluaisi, eikä meillä ole myöskään tällä tältä osin elintarvikeomavaraisuutta. Minun mielestäni YMPssä on oltava todellista kunnianhimoa taloudellista ja ympäristösuorittumiskykyä niin, että voitaisiin suojella ympäristö, ympäristön suojelun ei, ei pidä olla mitenkään maatalouden vastainen, vaan se on valtti minun mielestäni vastuulliselle maataloudelle, niin kuin täällä kollega Dorfman jo sanoikin. Ehdollisuuden ei pidä mahdollista sitä, että, että viljelijä toimii hyvin, mutta ei pärjää taloudellisesti. Tulee tekemään joitakin tarkistuksia tästä asiasta. Madame. Kiitoksia. Edustaja Schreier Piirik. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, aivan ensin haluan esittää kiitokseni kollega Lavialle. Olen hyvin pitkälti hänen kanssaan samaa mieltä, samoin Dorfanin kanssa kuultuani hänen puheenvuoroneen, siis toista mitä he molemmat sanoivat. Katson, että kyllä Agri- ja Envi-valiokuntien täytyy saada aikaan tässä yhteinen kanta, koska kyllä <laughs> tässä nyt on maatalous, jos maataloutta halutaan ylipäätään säilyttää täällä Euroopan unionissa, niin täytyy kunnioittaa myös ympäristöä. Herbranin kanssa en ole ihan samaa mieltä. Yksi esimerkki Alankomaissa meillä on 178 Natura 2000 aluetta ja Natura-aluetta ja hyvänen aikaa. Niissä asuu tuhansia viljelijöitä ja niiden puitteissa on tuhansia tiloja, joten kyllä me olemme tehneet hyvin paljon, oikein hyvin, mutta se, että nyt sitten tulisi mielestä päättää, niin tukea viljelijöitä ja myös palkita heitä siinä, mitä he ovat tehneet juuri tämän pistejärjestelmän pohjalta esimerkiksi. Tähän astihan heitä on lähinnä vaan rangaistu kaikesta. Kyllä, mielestäni tällainen myönteinen suhtautuminen on huomattavasti parempi. Ja samoin sitten, kun katsotaan kaikkia Euroopan ulkopuolisia maita, elintarviketurvallisuus ja Äh, ilmastosopimus äh, aivan äh, ilmeisesti kyllä näyttävät, kuinka tarpeellisia ne ovat, vaikkei sitä aina ymmärretäkään. Meidän täytyy huolehtia siitä, että viljelijät saavat itse korvauksen työstään, että heilläkin riittää ruokaa omaan pöytäänsä. Ja lopuksi puheenjohtaja vielä, kun puhutaan markkina innovaatioista niin kyllä maanviljelijöiden äh, täytyy äh, voida äh, tukea eläinten, eläinten hyvinvointia ja tietenkin samalla myös ympäristön hyvinvointia. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon, edustaja Ajuso. Presidente, en primer lugar quiero felicitar. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella Lavia tästä ehdotuksesta. Olen yleisillä linjoilla tästä aivan yhtä mieltä erityisesti kun puhutaan siitä, että säilytettäisiin rahoituksen taso YMPssä. Tämä on tarpeellista. Olisi myös vältettävä tämä harkinnan varaan marginaali, jonka komissio on antanut jäsenvaltioille. Me emme voi tehdä sitä virhettä, että meillä olisi 27 erilaista maatalouspolitiikkaa. Olen myös yhtä mieltä siitä, että olisi lykättävän voimantuloa vuoteen 2023. Tarkistuksia on paljon ja tämä ei ei ole mikään asia, joka voidaan yhtäkkiä saada valmiiksi. Sitten näistä artikloista, joissa meillä on toimivaltaa. Tässä valiokunnassa aion tehdä useita tarkistuksia artikloihin 5 ja 6, jotka koskevat tavoitteita. Haluaisin, että kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että taattaisiin elintarviketurvallisuus ja ja torjuttaisiin väestön lähtemistä maaseudulta. Sitten artikla 7. Tähän ottaisin mukaan uusia indikaattoreita, jotka koskevat metsän rooliin ilman, ilman puhdistamisessa ja sisämarkkinoiden saavutuksiin. Sitten haluaisin poistaa mahdollisuuden, jonka mukaan komissio ottaisi käyttöön uusia indikaattoreita delegoitiosäädösten kautta. Artikla 42, hedelmä- ja vihannesala – tässä on säilytettävä 10 prosentin prosenttimäärä toiminnallista varoista, jotka välttämättä kohdennettaisiin agroympäristötoimiin. Sitten mehi, mehiläisön katsotuksesta siinä olisi säilytettävä tämä yhteisrahoitusprosenttimäärä ja nämä toimet, jotka voidaan kattaa tuki toimien kannalta ympäristölle mehiläisen kasvatus on erittäin tärkeää. Sitten viinistä haluaisin vielä vahvistaa näitä investointeja, erityisesti innovaatioon. Sitten agroympäristö, toimet, artikla 65 ehdoton, että ne olisivat kaikissa maissa pakollisia ja tukea voitaisiin antaa paitsi kompensaationa menetetystä tulosta, vaan myös kannustimena jotta tehtäisiin työtä ympäristön puolesta. Kiitoksia. Thank you very much, Madame Grosset. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Groste. pas de... Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt aikonut oikeastaan edes puhua ollenkaan. Tunnen vähän huonommin näitä maailmantalousvaliokunnan asioita, mutta kun kuuntelin Lavia, niin ajattelin, että ensinnäkin haluan antaa hänelle täyden tukeni. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä hän sanoi. Olen todella pahoillani siitä, että Angri-valiokunnan kollegat jatkuvasti ovat sitä mieltä, että maatalous kuuluu vain heille, eikä haluta kuulla muiden valiokuntien panoksia. Tämä on aivan sietämätöntä. En pidä tästä eh, termistä viherryttäminen maatalouspolitiikassa. Minun mielestäni olisi parempi puhua kestävästä maataloudesta. Siihen kuuluu sosiaalinen ympäristöpuoli. On totta, että viljelijät ovat eh, yhteisen maatalouspolitiikan ytimessä ja näin. Ja, ja tämän YMPnhän on pysyttävä merkittävimpinä eh, politiikkana eikä mitään uudelleen kansallistamista tässä voida suve, tässä olisi katastrofi. Olen täysin esittelijän rinnalla tässä. Olen vähän ihmeissäni siitä, että Dorfman puhuu täällä tällaista vaatimuksista, jotka eivät ole, olla samoja alueiden mukaan. Tiedetään tämä kyllä, mutta periaatteiden on oltava samoja. Ja sitten tietenkin alueiden mukaan sopeutetaan toimintaa, ilmastonmuutos, kasvinsuojeluaineiden käyttö, vaihtelevat alueesta toiseen maasta toiseen, että joustavuutta tarvitaan, mutta periaatteiden pitää olla samoja kaikille. Tulen perehtymään tähän aika tarkkaan ja saatapa tehdä jonkun tarkistuksenkin. Merci beaucoup. Uh, now... Kiitos oikein paljon, edustaja Häyttämä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. Minulla on nyt vahva vetoomus, suuri varoitus, näin sanoit täysin. Meidän on parannettava viherryttämistoimia YMPssä. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että nykyiset viherryttämistoimit eivät toimi. Tilintarkastustuomioistuin sanoo näin, kansalaisjärjestöt sanovat näin, viljelijät eivät tykkää niistä, joten meidän täytyy todellakin muuttaa niitä se syy, miksi viherryttämistoimet eivät toimi tällä hetkellä, ovat se, että ne ovat toimenpideperusteisia. Eli jos on viljelijä, täytyy hyväksyä yksi koko sopii kaikille lähestymistapa Brysselistä. Viljelijä, että no, voi tehdä tämän tilalla, mutta se ei tuo mitään. Me siis vain ö, merkkaamme, että mitä on tehty. Viljelijä tekee sen, hän saa rahat, mutta me emme katso todellisia tuloksia. Meidän täytyy nyt keskittyä ö, siihen, että meillä olisi tulosperusteinen lähestymistapa, jos haluamme parantaa viherryttämistä, ja se voidaan tehdä eri tavoin. Tällä tavoin annamme tilaa yrittäjyydelle, uusille ideoille, uusille innovaatioille. Viljelijät voivat tehdä yhteistyötä, he voivat ehkä tehdä yhteistyötä myös muiden sidosryhmien kanssa elintarvikeketjussa, joten meidän ei pitäisi tehdä tästä liian tiukkaa meidän täytyy perustaa se tulokseen ja siksi on erittäin tärkeää, kuten muutkin sanovat, että meillä on selkeitä tavoitteita, ehkä selkeitä tavoitteita myös senkin suhteen, mitä määrärahoja pitäisi käyttää. Mutta varoitan kaikkia siitä, että meidän pitäisi jälleen astua samaan ansaan, että pelkäämme niin paljon uudelleen kansallistamista, että pidetään kiinni toimenpiteisiin perustuvaa tuvasta lähestymistavasta. Ei tehdä niin, koska se ei toimi. Keskitytään tuloksiin, asetetaan selkeitä tavoitteita siellä, ehkäistään uudelleen kansallistaminen ja haluaisin myös avata ihmisten mielet sille, että onko järkevää keskittyä pelkästään aluetukiin, eli voi saada maksua vain, jos on tietty määrä he- hehtaareja. Minä en halua tällaisia aluetukia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hoisling. <clears throat> No kun ajatellaan ympäristövaliokunnan ja maatalousvaliokunnan välistä yhteistyötä, niin parhaat TPP-kollegat eh, saatte kyllä katsoa peiliin. Kyllähän vie, joka on ollut myös Agri-esittelijä, tietää, että erityisesti konservatiivit siellä juuri eh, erityisesti vastustavat eh, yhteistyötä envivaliokunnan kanssa tai yhteisesittelijyyttä. Jos meillä ei ole maatalouspolitiikkaa, emme pääse ilmastotavoitteisiin emmekä ympäristötavoitteisiin, joten tässä kyllä nämä kaksi todella liittyvät tiiviisti yhteen. Hogan juuri tällä hetkellä on äh, päättämässä YMPn tarinan ja uudelleen kansallistamis, kansallistamassa kaiken niin, että kaikki 27 jäsenvaltiota voivat tehdä itse mitä lystää. Komissioehdotuksessa mielestäni pelottavinta on se, että ympäristötoimet ovat hyvin pitkälti vapaaehtoisia. No, viherryttäminen ei toiminut, siitä olemme kaikki yhtä mieltä, mutta jos nyt sitten sanotaan, että ehkä mitä parhaana pidätte, niin, niin onhan se nyt ilmeistä on, että ne jäsenvaltiot, joilla on kaikkein alhaisin standardi, alhaisimmat standardit, päättävät matkavauhdista muidenkin suhteen. Kun ajatellaan ympäristöstandardeja ja ilmastopolitiikkaa, sanotaan, että jaa, sinulla on joku pensasaita tuossa, saat rahaa EUlta, niin äh, näinhän sitä rahaa on tietenkin helppo jakaa. Nämä ensimmäiset kolme tavoitetta tarkoittavat äh, rationalisointia ja vientivetoisuutta. Ja sitten sanotaan, että niin ja pitäähän sitä ympäristöäkin ottaa huomioon. Ei tämä ole mitään kunnolla kohdennettua ilmastopolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa. Tämän teki myös tilintarkastustuomioistuin täysin selväksi. Ja kun Hogan sitten sanoi, että tilintarkastustuomioistuin oli ymmärtänyt tätä, niin aikamoinen lausunto häneltä todeta, että tilintarkastustuomioistuimella ei olisi aavistustakaan mistään. Joten tehkäämme yhteistyötä saadaksemme tämän kunnon raiteille, koska tällaisenaan komissioehdotusta emme voi hyväksyä. Kiitos. Ja kiitoksia edustaja Kadenbach. Sydämelliset kiitokset. Minäkin olin talousarvion valvontavaliokunnassa jäsen ja olen viime vuosina ollut vastuussa niiden, niistä mietinnöistä, jotka liittyvät YMP ja se, mitä tänään sanottiin, sehän kulkee punaisena lankana kaikkien tilintarkastustuomioistuinten kertomusten läpi. Tämä ei ollut pelkästään nyt arvio, vaan myöskin se, että ei ole otettu huomioon komissio ei ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kritiikkiä eri ohjelmista viime vuosina. Ja sitten lyhyt yhteenveto, en ole laisinkaan samaa mieltä Schreier Pirkin kanssa. En usko, että Euroopan veronmaksajien rahat eh, vain könttäsummana pitäisi nähdä viljelijöiden tulona, vaan kyllä ne on yhdistettävä julkiseen palveluun. Tämä ajatus siitä, että julkisia määrärahoja julkisia palveluja varten, sen täytyy tulevaisuuden maatalouspolitiikassa olla selvästi näkyvissä. Ja kyllä silloin täytyy tilintarkastustuomioistuimen suositukset panna täytäntöön. Kiitoksia. Sitten herra Niard komissiosta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Chair, and, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää esittelijä Lavia erittäin hyvästä lausuntoluonnoksesta. Tämä on erittäin tasapainoinen ja se on hyvä panos myös ajatellen jatkokeskustelua ja agrivaliokunnan kanssa koskien komission ehdotuksia – Haluaisin lyhyesti, lyhyen puheenvuoroni aloittaa puhumalla ensin tästä yleisestä rakenteesta, jonka haluamme tässä saavuttaa. Kun tarkastelimme nykyistä YMPtä, tulimme siihen tulokseen, että tämä periaate, yhden koon periaate, eh, koko unionia varten 28 valtiota, erilaiset ilmastoolosuhteet ja talousolosuhteet, ja tämä malli ei toimi. Tämä oli meidän perus lähtökohta meidän. Tämä ehdotus todellakin perustuu tälle toteamukselle. Ja nyt meillä on tämä uusi täytäntöpanojärjestelmä, joka perustuu kolmelle pilarille. Ensimmäinen on, on se, että haluamme siirtyä pois tästä vastaavuusperusteisesta järjestelmästä. Tämä puhuikin siitä, me halutaan parempi, suorituskykyisempi järjestelmä. Toiseksi me haluamme antaa enemmän subsidiariteettia jäsenvaltioille, niin ne voivat päättää toimista tarpeiden mukaan. Ja kolmas tavoite on se, että kaiken tämän pitäisi johtaa yksinkertaistamiseen sekä viljelijöille että kansallisille viranomaisille johtaako tämä sitten 27 kansalliseen maatalouspolitiikkaan tai uudelleen kansallistamiseen. Meidän vakaa käsityksemme on, että näin ei tule käymään. Olemme tehneet puitteiston tässä ehdotuksessa, jota tukee parlamentin oikeudellinen yksikkökin. Meillä on nämä pilarit mukana, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille. Yhteiset tavoitteet. Ensimmäistä kertaa on nyt avattu näissä asetuksissa. Meillä on yhteiset indikaattorit ja erittäin vahva hallinnointijärjestelmä, joka määräilee sitä, kuinka jäsenvaltiot täysin avoimesti toimittavat nämä strategiasuunnitelmat komissiolle arviointia varten, niin me vain hyväksymme nämä suunnitelmat, jos ne vastaavat sääntöjä ja tavoitteita, jotka yhdessä haluamme saavuttaa. La via on tehnyt ehdotuksen, joka osoittaa myös sitä, mihin suuntaan haluamme mennä. Ehdotat, että komissiolla pitäisi olla delegoituja säännöksien kautta mahdollisuus tehdä ehdotuksia näitä ympäristöjärjestelmien varten, kun ajatellaan vi- viherryttämistä. Uskomme, että komissiolla ei ole lopullinen viisaus. Ehkä jäsenvaltiossa on parempi ja helpompi ymmärtää, mitkä olivat parhaiten kohdennettuja äh, rahanarvoisimpia äh, ympäristöjärjestelmiä heidän todellisuudessaan. Meidän ei siis pitäisi liikaa rajoittaa jäsenvaltioiden mielikuvitusta. Tästä syystä laitamme ympäristöjärjestelmät pakolliseksi jäsenvaltioille, mutta me emme halua samalla tavalla kuin viherryttämisen kanssa nykyisessä YMPssä emme halua määrätä täsmällisesti, mitä jäsenvaltiossa pitää tehdä ja mitä tiloilla pitää tehdä. Sitten näihin ympäristöelementteihin vielä. Tehän tiedätte, että meillä on kolme pilaria tässä todella suoristettuista ja ehdollisuuden lisääntymisestä. Olemme tehneet ehdotuksia kaikkien viljelijöiden on noudatettava näitä. Tämä vastaa nykyistä ympäristöehtojen täydentävyyttä. Tässäkin olemme ottaneet pohjassa, pohjaksi sen, että jäsenvaltioilla pitää olla riittävää joustavuutta, jotta ne voivat huomioida oman todellisuutensa. Sitten nämä pakolliset järjestelmät ykkös- ja kakkosjärjestelmän alla, eikö, nämä ympäristöjärjestelmät ovat pakollisia jäsenvaltioilla ja vapaaehtoisia viljelijöille. Jäsenvaltioiden on siis tehtävä näitä ehdotuksia viljelijöille pakollisesti. Sitten totesimme, että artiklassa 92 meillä on oikeudellinen velvoite jäsenvaltioille YMPn strategisuunnitelmissa osoittaa, että jäsenvaltiot todellakin pyrkivät korkeatasoiseen kunnianhimoon ilmasto- ja ympäristösuojelussa. Nämä kaikki kolme mielestämme tarjoavat vahvan pohjan sille, että saavutettaisiin parempaa ympäristösuojaa ja parempia mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta verrattuna nykykauteen, ottaen huomioon myös nykytilanteesta saadut opetukset. Sitten nämä pilareiden väliset suuntaukset. Ymmärrän kyllä, että tämä liittyy MFFn. Euroopan unionissa toiset tahot käsittelevät tämän asian ja kertovat, mitä meidän pitäisi tehdä. Haluaisin tässä esittää yhden varoituksen sanan. Ehdotatte, että ei olisi mitään muut, mm, muutoksia ykkösestä kakkosen tai mitään siirtoja siis kakkosesta ykköseen. Tämähän ei tarkoita, että ympäristöä paremmin suojeltaisiin tai ilmastoa paljon paremmin su- suunniteltaisiin, koska, suojeltaisiin, koska on olemassa nämä ympäristöjärjestelmät. Jäsenvaltiot voivat päättää, että keskitytään enemmän ympäristöjärjestelmiin ja enemmän varoja laitetaan sinne. Ja sitten voitaisiin käyttää joustavuutta, kun tehdään siirtoja pilareiden välillä. Sitten vaikutusten arviointi ja tilintarkastustoimistoimen kertomus. Tehän tiedätte, että komissio hyvin tiuka, tiukasti hylkäsi nämä äh, tilitarkastustuomioistuimen äh, toteamukset. Hogan sanoi tämän julkisesti ja piti pitkän puheenvuoronkin agrivaliokunnassa tästä asiasta. Olemme myös laatineet kirjallisen analyysin, jossa kohta kohdalta käymme läpi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Täällä on selkeästi joitakin väärin tulkintoja väärin käsityksiä siitä, mitä haluamme saavuttaa. Tämä kirje on toimitettu neuvostolle ja myös agrivaliokunnan puheenjohtajalle. Ja oikein mielelläni pidän huolen siitä, että tämäkin valiokunta saa kopion tästä kirjasta niin, että voitte tutustua meidän vastauksiimme koskien tilintarkastustoimistamme kertomusta. Sitten vaikutusten arvioinnista. Siitä on santojen sivujen kertomus, ehkä kaikkein yksinkerta, yksityiskohtaisin vaikutusten arviointi MFFstä ja se on myös julkinen, niin sitä voitte, siihen voitte tutustua. Uudistuksen aloittamisesta mielestämme tämä uudistus pitäisi saada tilalle mahdollisimman pian. Toivomme, että kunnianhimo olisi tarpeeksi myös siinä, ettei tätä lykättäisi vuoteen 2023 asti, vaan että se saataisiin aikaisemmin tilalle. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Nyt esittelijämme Lavia voi päättää keskustelun. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia kollegoita hyvin monenlaisista puheenvuoroista, jotka antavat minulle lisäelementtejä, jotta voin viedä eteenpäin tätä prosessia valiokunnan sisällä. Haluaisin korostaa muutamia asioita, jotka kuulin, joista olen täysin samaa mieltä. Esimerkiksi ympäristöulottuvuuden vahvistaminen ja ympäristöulottuvuuden ja maksujen välinen suhde. Ja sitten haluaisin muistuttaa erityisesti itseäni siitä, että kaikki se työ, mitä olemme täällä valiokunnassa tehneet ilmastonmuutoksen torjunnasta ja ympäristön suojelusta eri aloilla, ei ole ajateltavissa, että asetetaan tiukkoja rajoilla ja esimerkiksi energiatuotannolle ja teolliselle tuotannolle ilman, että yhtä lailla maatalousala panostaisi ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristön suojeluun. Siksi Mielestäni myös meidän maatalouspolitiikkamme on mentävä tähän suuntaan. Mihin se, miten se pitäisi tehdä, niin siitä on eri mielipiteitä. Minulla on yksi mielipide. Jotkut kollegat ovat enemmän sitä mieltä, että että jäsenvaltiot pystyisivät paremmin sopeutumaan tekemällä äh, alueellisen tason päätöksiä. Tämä on myös komission näkemys. Minä olen sitä mieltä, että että ajatus siitä, että komissiolla olisi delegoidun säädöksen kautta mahdollisuus luoda toimenpidesetti, joka on varsin laaja, ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta valita, mutta he voivat valita sitten toimenpiteen, jolla on vaikutusta pelkään, että jäsenvaltioissa sitten politiikan vaikutus ilmastonmuutokseen ja ympäristönsuojeluun vesittyy. Siksi olen tämän ehdotuksen tehneet. Kollegot ovat tehneet mielenkiintoisia ehdotuksia, jotka arvioimme. Kuulin myös sen, minkä he sanoivat kun olivat samaa mieltä esittelijän kanssa. Toivon kuitenkin, etten saa aivan valtavaa määrää tarkistuksia, joka vaikeuttaisi meidän työtämme ja e, tekisi aikataulun noudattamisesta hankalaa. Ja siksi olen puheenjohtaja ja tästä sovimme myös sihteeristön kanssa asettanut tarkistusten määräajan e, jaksi 11. joulukuuta pyytäisin sen jälkeen, kun olen puhunut kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, äh, myöskin siinä valossa, että ymmärrän, että äh, meillä on nyt hyvin paljon äh, mietintöjä käsiteltävänä, koska kaikki ovat menossa huhtikuun täysistuntoon. Kaik- paljon mietintöjä samassa samaan aikaan, niin pienillä ryhmillä on tarpe vähän saada enemmän aikaa ja siksi ehdottaisin, että laitamme tarkistusten määräajan 13. joulukuuta, eli muutama päivä lisää, jotta voimme saada aikaan vahvan lausunnon valiokunnaltamme, joka esittelemme sitten maatalousvaliokunnalle. Kiitoksia oikein paljon. Kyllä. Tarkistusten jätön määräaika on 13. joulukuuta ja toivomme, että voimme äänestää Envissä sitten helmikuussa. Tähän päättyy, päättyy tämä asia. Kiitoksia oikein paljon. Nyt menemme sitten seuraavaan kohtaan, nimittäin nimittäin euro, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, vuotoinen kasvuselvitys 2019. Meillä on lausuntoluonnos ja valmistelija on edustaja Kovacev. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Ehkä eh, lyhyesti selitän teille pääkohdat tässä lausuntoluonnoksessa. Niin kuin tiedätte, vuotuinen kasvuselvitys liittyy talous- ja budjetti koordinaation alkuvaiheeseen 21. marraskuuta alkaen. Tässä nyt pyritään tarkastelemaan tilanteen kehittymistä 2020 tavoitteisiin mentäessä. On tärkeää, että eurooppalainen ohjausjaksoprosessi saa pitkän ajan strategiset tavoitteet taakseen myös kestävän kehityksen tavoitteet, inklusiivinen kasvu, ympäristö ja terveys. Aspektit on otettava ohjausjaksoprosessissa huomioon, koska kasvu ja investoinnit näillä aloilla ovat hyvin merkittäviä. Haluaisin, että komissio keskittyisi avainprioriteetteihin. Täytyy muistaa, että talouden viherryttäminen ja investoiminen tehokkaampiin terveydenhuoltojärjestelmiin vahvistavat nekin kilpailukykyämme, koska <laughs> ne vahvistavat äh, Euroopan kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Eli tällä alalla kyllä kaipaamme äh, rakenteellisia hyviä uudistuksia. Samoin on hyvä yhdistää seuraavan ohjelmakauden EU-rahoitus ja suositukset ja rakenneuudistukset, jotka ohjausjaksoprosessissa on nostettu esiin, mutta samalla rinnalla kulkee kuitenkin ehdollisuus. Usein tuloksia joudutaan odottamaan vuosia, joten kyllä arviossa pidemmän aikavälin arviopohja on tervetullut. On hyvä, että komissio on ottanut terveydenhoidon alan suosituksemme aiemmilta vuosilta huomioon tässä on myös saatu aikaan terveydenhoitoalan säästöjä. Kyseessä on todellinen prioriteetti jäsenvaltioille. Emme voi keskittyä lyhytaikaiseen voiton tavoitteluun. Meidän on pyrittävä pitkäaikaisiin kasvunäkymiin. Tarvitsemme kasvua ja hyvinvointia varten hyvinvoivia terveitä kansalaisia. Ja tässä oikeastaan se, mitä minä halusin sanoa. Nyt mielelläni kuulen muiden poliittisten ryhmien kollegoilta heidän äh, kannoista ja käsityksistään. Kiitos paljon. Kiitoksia edustaja Kape sun edustaja Sorinjon sijaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pahoitella Zorinjon puolesta. Hän ei päässyt paikalla. Puhun hänen sijastaan. Hän pyysi minua esittämään teille hänen huomionsa. Ensinnäkin Kiitokset Kovaceville tästä lausuntoluonnoksesta. Hän on pitkälti siitä samaa mieltä ja hän aikoo tehdä joitakin tarkistuksia siihen. Erityisesti hän korostaa sitä, kuinka tärkeää on korostaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa ja olisi huomioitava mm, taloudellisesti ja sosiaalisesti näkökulmat tässä EU-ohjausjaksossa. Pyritte, olisi pyrittävä ilmastoneutraaliin politiikkaan EU-talouden ohjausjaksossa olisi myös päästävä eh, kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2050 mennessä nettonolla tasoon ja, ja mm, pystyttävä toimimaan kustannustehokkaaksi. Tehokkaasti hän olisi ottaa mukaan myös oikeudenmukaisen siirtymään käsitteeseen niin, että voitaisiin työvoimaa auttaa sopeutumaan vähän hiilistämisen seurauksiin. Lopuksi hän haluaisi, että kansalaisyhteiskunta ja ympäristöjärjestöt otettaisiin järjestelmisten mukaan EU-ohjausjakson valmisteluun ja ympäristöministerit olisivat myös neuvoston tasolla vahvemmin mukana. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Eichhout. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen mietintöluonnoksestaan. Todella uskon, että siinä on paljon hyviä elementtejä, joita voimme tukea, joten tulemme vahvistamaan sitä Eh, yhdistämällä se eh, kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin. Eh, senkin pitäisi olla osa ohjausjaksoa, joten voitte odottaa tällaisia tarkistuksia. Muuten ottaen tuemme sitä, että haluatte yhdistää tämän sosiaaliseen pilariin, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niin poispäin. Ainoa erimielisyys meillä on ehdollisuudesta, voitte olettaakin. Me emme ole samaa mieltä muodolla muotoilustanne pitäisi olla jonkinlainen ehdollisuuden taso. Katsotaan, miten se tehdään fiksulla tavalla. Emme halua äh, tämän vaikuttavan ihmisiin, mutta kyllä meillä pitäisi olla tässä ehdollisuutta. Muuten tukea teidän valitsemallanne suunnalle. Kiitoksia. Sitten edustaja Grostet. Kiitoksia puheenjohtaja, kun katson komission kertomusta. Niin on, olen oikein iloinen. Tässä, tämähän on Ranskassa kovin asian, ajankohtainen asia. Tässä nimittäin kertomuksessa kodostetaan erityisesti verotuksen oikeudenmukaisuutta. Täällä oli jopa kappale, joka sopii minulle täysin. Se liittyy globalisaatioon. Hallituksen, pit, hallituksen mahdollisuus kohdalla näitä suuria tuloja on rajallisempia. On, tarvitaan oikeudenmukaisempaa verotusta. Tämä on edellytys osallistavammalle kasvulle. Tästä pääsemmekin ainakin oman maani ajankohtaisiin keskusteluun, niin kansalaiset eivät voi ymmärtää, että isoja voittoja tekevät yritykset myös digitaalisella alalla ovat niin kevyesti verotettuja. Neuvosto ei pysty tekemään päätöksiä tässä asiassa. Minun mielestäni tämä on vakava virhe eivätkä ihmiset sitä vaalikampanjan aikana tule ymmärtämään. Kertomuksessa korostetaan aivan oikein sitä, että on luotava puitteet investoinneille ja korostetaan tässä ympäristön kestävyyttä. Tätähän me tuemme. Tutkimusinnovointi ja digitalisointi, en tästä näe mitään teollisuudesta. Jätetäänkö tämän kokonaan syrjään? Eikö ole ymmärretty, että digitaalinen energiasiirtymä siirtymä ei ole ollenkaan eh, dematerialisoitua, vaan se tarvitsee eh, jalostettuja materiaaleja, joten ei tässä nyt Euroopan teollisuuden purkamisen tielle olla lähtemässä. Kiitoksia. Haluaako joku muu puheenvuoron? Ei. Sitten palaamme. Edustaja Kovacevin. Ei, ennen sitä meillä on edust- Rova Vekio komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset valmistelija ja kollegat, kun käyttivät puheenvuoron. Halusin vain esittää joku sen huomion. Ensinnäkin kiitokset siitä, mitä sanoitte muutosta kasvuselvityksestä. Me komissiossa olemme kirjanneet ylös valiokunnan kommentit ja näin teemme myös jatkossa ja välitämme nämä neuvostolle. Ja parlamentti ja neuvostohan vuotuisesta kasvuselvityksestä ensi vuonna keskustelevatkin. Mukava kuulla, että jotkut erityisesti kestävyyteen, terveydenhoitoon, sen kattavuuteen saavat tällä myönteisen suhtautumisen. Nyt ollaan aikamoisessa kriittisessä tienhaarassa taloutemme suhteen kyllähän tilanne on hyvä. Tämä täytyy muistaa. Euroopan kasvu on jatkunut jo kuusi perättäistä vuotta. Työllisiä on Euroopassa enemmän kuin koskaan aiemmin, 239 miljoonaa ihmistä. Onhan se aika vaikuttavaa ja siitä tulee olla ylpeä. Mutta silti ei tämä tarkoita sitä, että olisimme täysin valmiit kohtaamaan kaikki tulevaisuuden haasteet, koska myös ulkoisia haasteita voi aina nousta. Meidän täytyy olla valmiit reagoimaan. Inklusiivisuus ja kestävyys ovat kaksi tärkeää asiaa, jotka selvityksessä nostamme esiin. Ja se, mitä tässä edustaja Kostet sanoi teollisuutemme modernisoinnista, sisältyy itse asiassa meidänkin luonnokseemme, koska se on tärkeää, kun siirrytään kohti vähän hiilistä kiertotaloutta Euroopassa. Tämä liittyy tietenkin maailmanlaajuiseen kilpailukykyymme. Tässä oikeastaan se, mitä halusin sanoa. Kiitos kaikille ajastanne. Very much now, Mr. Kovacev. Back to you. Kiitoksia. Nyt edustaja Kovacev, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kollegat ja komissio esittämistänne huomioista. Minä olen ihan samaa mieltä kanssanne oikeastaan kaikesta, mitä sanoitte, ilmastopolitiikka ympäristöpolitiikka, tämän kaiken täytyy olla tietenkin teknologian vallankumouksen rinnalla ja tarvitaan innovaatioita taloutemme tueksi ja tietenkin kansalaisyhteiskunnan osallistuminen matka kohti nollapäästötasoa 2050 ehdollisuudesta. Sanoisin, että me emme saa rankaista alueitamme ja kansalaisiamme, vaan täytyy katsoa, että mitenkä saisimme sen hoidettua muuten. Kiitos oikein paljon ja niin keskustelummehan nyt sitten jatkuu, kun äh, lausuntoa valmistellaan. Kiitos. Thank you very much. Uh, we have... Kiitos oikein paljon tarkistusten ja tämä aika on 9. tammikuuta kello 11 ja muistutan, että tämä menettely äh, tehdään englanniksi pelkästään ja toivomme äänestävämme 29. tammikuuta. Ekon äänestää todennäköisesti 26.27. Äh, mikuuta. ja nyt sitten sitten menemme esityslistan viimeisiin kohtiin, nimittäin äh, lausunnot vastuuvapaudesta, jotka koskevat äh, komission yleistä budjettia äh, myöskin tautien ehkäisiä valvontakeskusta, elintarviketurvallisuusviranomaista, ympäristökeskusta, kemikaalivirastoa ja lääkevirastoa. Ja koska minä olin vastuussa tästä, näistä lausunnoista, Aloitan pitämällä äh, alustuspuheenvuoron. Hyvät kollegat, kuten edellisinäkin vuosina, Envi aikoo tehdä kuusi lausuntoa komissiosta. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin päätti olla antamatta arvioitua virhetasoa äh, alue maaseudun kehityksen, markkinatoimien, ympäristön, ilmastotoimien ja kalastuksen alalta. Sen sijaan se antoi tietoa siitä, minkä tyyppisiä virheitä saattaa näillä aloilla tapahtua. Esimerkiksi edunsaajat, eh, joilla, jotka eivät täyttäneet ehtoja, toimet, hankkeet tai menot, jotka eivät täyttäneet ehtoja. Ympäristöpääosaston suhteen kohdalla on kiinnostavaa huomata, että 2017 Life-ohjelma juhlii 25. vuosipäiväänsä ja mm, tarjosi 222 miljoonaa yhteisrahoitusta 139 uudelle hankkeelle. Kuitenkin lisätoimiin on vielä ryhdyttävä, jotta maksuviivästykset vähenisivät ja koska 5,8 prosenttia maksuista ylittivät määrätyt aikataulut 2017. Tämä luku oli paljon alhaisempi 2016, vain 3,9 prosenttia. LIFE-ohjelman väliaikaisarviointi julkaistiin myös 2017. Kuitenkin arvion kattama ajanjakso 2014-2015 oli sellainen, että suurin osa hankkeista eh, oli vielä käynnistämättä ja hyvin harvat hankkeet oli päätetty. Sitten ilmastopääosasto. Päähuolet liittyivät siihen, että 20 prosentin ilmaston valtavirtaistamistavoitte eh, jäi saavuttamatta 2017, koska vain 19,3 prosenttia unionin budjetista oli eh, ilmaston kannalta kestävää. Tässä eh, lausuntoluonnoksessa ollaan huolissaan myös siitä, että ilmastopääosaston vuotuinen toimintakertomus sisältää vielä varauksen, joka liittyy turvallisuusheikkouksiin unionin päästökauppajärjestelmän rekisterissä. Sitten terveyspääosasto teki vi- puolivälin arvioinnin kolmannesta terveysohjelmasta ja siinä suositettiin, että unionin lisäarvoa pitäisi vahvistaa luon, lausuntoluonnoksessa myös nostetaan esiin yleinen virhetaso, joka on 2,5 prosenttia elintarvike- ja rehuturvallisuuden kohdalla, joka ylittää materiaali olennaisuusarvon, joka on 2 prosenttia. Tämä johtuu liiallisista kustannusvaatimuksista ja valvonnasta, jota on tehty yhdessä jäsenvaltiossa ja pyydämme, että pääosasto ryhtyy toimiin, että näin ei tapahdu jatkossakin. Virastoissa eh, tojen kohdalla lausunnoissa tarkastellaan eh, virastojen resurssien käyttöä eh, ja henkilöstötasoa. Yleinen kommentti on se, että joitakin tuloksia ei saavutettu vuonna 2017 useissa virastoissa johtuen määräraha-rajoituksista. Näissä lausunnoissa myös käsitellään tieteellisiä ja teknisiä tuloksia, erilaisia aloitteita, joita virastot ovat panneet täytäntöön. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin sanoi, että se on saanut vahvistukset, että kaikkien viiden viraston tilit vuodelle 2017 ovat luotettavia ja transaktiot oikein tarkkeellisia ja säännönmukaisia. Yleisesti ottaen luosunnoissa ollaan tyytyväisiä komission täytäntöönpanoon, kun on kyse budjettiotsakkeista ympäristö- ja ilmastotoimet, julkinen terveys ja elintarviketurvallisuus vuonna 2017. Olemme myös tyytyväisiä viiden viraston äh, tekemään työhön ja siihen tapaan, millä budjetit on pantu täytäntöön. Siksi äh, lausunnoissa äh, ehdotetaan, että vastuuvapaus myönnetään komissiolle ja niille viidelle virastolle, jotka ovat Envin toimivaltuuksien alaisena varainhoitovuonna 2017. Nyt mielelläni kuuntelen kollegojen ja varjoesittelijöiden kommentteja. Edustaja Kadenbach. Kiitokset. Aivan äh, ensin haluaisin puheenjohtaja ja kiittää tästä lausunnosta tai kaikista näistä kuudesta lausuntoluonnoksesta. Tuen äh, näitä, siis vastuuvapaus 2017 joukolle virastoja – joista Envi-valiokunta on mukana. E- EFSA, ESA, ECDC ja kaksi muuta. Mutta todella ää, erittäin hyvät ää, lausunnot. Tässä voi oikeastaan ää, yhteenvetona sanoa niin ää, yleisen ää, talousarvion suhteen ympäristöpääosasto kuin nämä viisi virastoakin. Niille voidaan vastuuvapaus myöntää. Oikeastaan kaksi pientä täydennystä vain liittyen talousarviosuunnitelmaan ohjelmien täytäntöönpano, ympäristö, kansanterveys, kasvinsuojelu ja eläin, sitten terveysalalla eh, ohjelmat on täytäntöön pantu ja sitten voitaisiin ehkä täydentää vielä ja varmuuden vuoksi todeta, että suuri eh, terveysohjelmien eh, toimien osa on toteutettu viranomaisen tai viraston toimien kautta. Tiedän, että tässä on sana rajoitus tai rivirajoitus. Voi olla, että ihan kaikkia ehdotuksia niin ei tilasyistä voi ottaa mukaan. Sitten äh, kohdassa 14 liittyen äh, äh, terveyspääosaston toimialan lisääntyneisiin virhetasoihin, niin tähän ehkä tekisin pienen muutoksen. Ja sitten ekan suhteen toteaisin, että tietyt yritykset ovat äh, joko tarkoituksella tai äh, vahingossa rekisteröityneet äh, itse asiassa pienempänä kuin mitä ovat säästääkseen rekisteröintikustannuksissa. Ja sitten EFSAsta vielä, mehän Strasburgin täysistunnossa äänestämme ensi viikolla elintarvikealan ehdotuksesta. Ja jos ja kun äh, Euroopan parlamentti näin päättää, niin, eikä tämä nyt liity siis suoraan tähän vastuuvapausmietintöön, niin lisärahoitusta on luvassa uusia tehtäviä varten, jotta virasto jatkossakin äh, voi tehdä työnsä yhtä hyvin kuin tähänkin asti. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Grostet. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin täysin tukea näitä lausuntojanne. Tässä haluaisin korostaa lääkevirastoa. Vastuuvapaus ei ole mikään ongelma tietenkään. Toivon vain, että nämä tarkistukset, joita ehkä jätetään, ne kohdennetaan budjettikysymyksiin eikä hyödynnetä tätä vastuuvapautta tekosyynä, niin että sen työtä häirittäisin. Haluaisin kiinnittää kaikkien kollegoiden huomioon tähän kohtaan neljä tässä ehdotuksessa, jota täysin tuen ja joka korostaa viraston varoja. Olette aivan oikeassa, koska yhtäältä annamme virastolle uusia tehtäviä, roppakaupalla. Tämä on asia, jonka tunnen hyvin. Tähän liittyy myös eh, eläinlääkeasetus. Mm, Mutta toisaalta on myös tämä muutto ja siihen liittyvät kulut ja henkilöstön menettäminen paljon muutoksia siis, paljon myös kansanterveystehtäviä. Näin ollen on erittäin tärkeää, että EMA-virastolla olisi riittävät resurssit käytettävissä, niin se ei tällä hetkellä pidä paikkaansa. Varat ovat riittämättömät ja on tärkeää, että korostamme komissiollekin tätä asiaa, niin että komissio ymmärtäisi, kuinka suuria vaikeuksia virastolla on, niin että sen resursseja vahvistettaisiin vastaamaan näitä uusia tehtäviä, jotka sitä odottavat. Kiitos oikein paljon. Kiitän teitä molempia tuesta. Olen täysin samaa mieltä teidän molempien kanssa siitä, mitä sanoitte. Joten jos haluatte tehdä tarkistuksia, niin mielelläni ne otan vastaan. Ja nyt kysyisin vielä komissiolta, olisiko teillä puheenvuoroa, eh, Rouva Vakru? Ehkä siellä on muitakin eh, komissiosta mutta aloitamme teistä. Olkaa hyvä. Kiitos. Ympäristöpääosaston kannalta voin vain todeta, että olemme oikein tyytyväisiä tähän teidän tekstiinne. Olemme todella ponnistelleet täytäntöön pannaksemme live-ohjelman niin pitkälti kuin mahdollista. Olemme painottaneet kattavia kokonaisia ohjelmia, erityisesti näitä, jotka ovat jatkuneet edelliseltä kaudelta. Ja tähän puolivälin arvioon ja uuteen live-ohjelmaan tulee nyt sitten tietoa, dataa aiemmasta. Olemme monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa pyytäneet ohjelmalle jatkoa. Mitä tulee näihin maksuviipeisiin, panemme merkille huomionne tästä. Meillä on kyllä tässä ikään kuin pieni tekosyy. Pyrimme toki toteuttamaan maksut, maksamaan maksut ajallaan, mutta tämä niin kuin ehkä tiedättekin, on johtanut siihen, että virhetaso on hyvin matala vuosikertomuksesta. Tämän voitte nähdä, mutta voimme ehkä vielä yrittää saada aikaan parannuksia. Luonnollisesti tähän pyrimme. Meillä on myös ollut merkittäviä henkilöstöleikkauksia, jotka äh, ovat tähän ehkä johtaneet. Pidämme oikein hyvänä ehdotustanne siitä ja jo 2018 vuosikertomuksessa pyrimme vahvistamaan synergiaa niin kuin nyt muutenkin. Ja näin toivomme, että LIFE-ohjelman hyvä, hyvät tulokset säilyvät. Tässä oli kaikki ympäristöpääosaston kannalta. Kiitos. Haluaako joku muu sieltä vielä käyttää puheenvuoron? Tosiaan eh, ilmasto ilmastopääosastolta mekin haluamme kiittää tästä lausunto luonnoksesta tosiaan tuo ilmastovaltavirtaistaminen, eh, ei siellä vielä kyllä olla, emme ole vielä perillä. Tämä on pitkä kunnianhimoinen tie kuljettavana. Toivomme, että 2020 loppuun mennessä kuitenkin pääsemme perille, mutta tässä vaaditaan yhteisiä ponnisteluita kaikilta eri sidosryhmiltä jotta pääsemme tavoitteeseen. Kyllä me olemme ihan oikeilla raiteilla ja no 2019 arviohan ei ole vielä hyväksytty, mutta jos se lopullinen on, niin on ehdotettu 20,8 prosentin lisäystä. Ja sitten tietenkin vielä 2020 budjettivalmistelutkin Saapa nähdä, mutta kaikkemme teemme joka tapauksessa. Mitä tulee EU eh, e ETS, kaikkein kriittisin päästökauppajärjestelmä, se on riskiin perustuva järjestelmä tai riskaabelijärjestelmä, toimii jotenkin, niin kuin pankkijärjestelmäkin. Me itse asiassa toivomme eh, samoja standardeja sovellettavaksi kuin jotka pankkialalla on. Me olemme täytäntöönpanneet eh, koko joukon toimia toimintasuunnitelmassamme muun muassa tänä vuonna siirsimme koko järjestelmän turvallisempiin palvelimiin Luxemburgissa ja äh, ylipäätään riskejä arvioimme tietenkin myös sitten koko toimintasuunnitelman täytäntöönpanon jälkeen ja tuon jälkeen sitten 2018 vuosikertomuksessa katsotaan, että voidaanko tämä varaus vapauttaa vaiko ei, mutta sitä ei kyllä vielä kukaan osaa sanoa. Kiitos oikein paljon. Yes, well, I will be the last one then. Uh, Minä olen sitten viimeinen, olen Sante-pääosastolta. Me toivotamme tervetulleeksi tämän lausuntoluonnoksen, joka on hyvin selvä. Elintarviketurvallisuus ja terveysohjelmissa olemme melkein 100 prosenttisesti panneet täytäntöön maksumäärärahat ja maksusitoumukset. Sitten virheaste, se mitä me yritämme tehdä, on hyödyntää parhain mahdollisella tavalla uutta varainhoitoasetusta, joka antaa yksinkertaistumismahdollista, voidaan palauttaa syntyneet kustannukset. Tätä on yksinkertaistettu komissiolle ja jäsenvaltioille kun korvataan jäsenvaltioille heidän kustannuksiaan. Työstämme tätä. Meillä on jo järjestelmiä, joita on otettu käyttöön. EMA, kuten aivan oikein sanottu, tämä on ennemminkin ongelma vuodelle 2018 ja tietenkin vuodelle 2019. Tämä on hyvin erityinen tapaus. Olemme erittäin tietoisia tästä ongelmasta ja teemme eh, jatkuvasti yhteistyötä tuon pääosaston kanssa, että voimme ratkaista nämä prioriteetit, kuten henkilöstökysymykset ja niin poispäin. Kiitos oikein paljon. Onko virastoista ketään paikalla, joka haluaa puheenvuoron? Olkaa hyvä. Madame la Présidente. Niin, puheenjohtaja. Olen ympäristövirastosta. Arvostamme tätä lausuntoluonnosta ja kiitämme sitä, että olette korostaneet sitä, että tarvitaan asianmukaiset resurssit, jotka vastaavat uusia tehtäviä, joita viraston, joista viraston on suoriuduttava. Kiitoksia. Uh, then, uh, that's it. Thank you very... Siinäpä se. Kiitos. Ruva Vakru. Inform you that. Uh, Halusin uh, vielä kertoa teille, että ympäristöviraston suhteen komissio on saattanut arviointinsa tälle vuodelle päätökseen ja seuraavassa kertomuksessa te voitte sitten myös tätä merkittävää tai seuraavassa mietinnössä ne voitte tätä merkittävää tietoa sitten tietenkin myös siteerata. Haluan todella kiittää ympäristövirastoa ja muita Eh, yhteistyötoimijoitamme hyvästä täytäntöönpanosta. Kiitos vielä kerran. again to my Kiitos oikein paljon eh, komission edustajille ja kollegoille. Meillä on tarkistusten jätön määräaika 11. joulukuuta kello 17 iltapäivällä ja toivomme, että Envissä voimme äänestää 21. 22. Eh, tammikuuta. Kiitoksia oikein paljon ja Nauttikaa loppupäivästä ja hyvää ruokahalua.